Bueno. Sí, también. Queridas amigas y... Rakkaat ystävät, aloitamme istunnon eilisen päivän pöytäkirja ja hyväksytyt tekstit ovat käytettävissä. Jos kukaan ei halua niihin puuttua, voimme pitää niitä hyväksyttyinä kun kysymys on siis eilisen päivän pöytäkirjasta. Ensimmäinen kohta esityslistalla on aihe, joka on kenties kaikkein tärkein ja ajankohtaisin, josta voimme keskustella.